Eh, goedemiddag collega's. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Herra Gajer tuossa kertoi, että olen jo kolmas puheenjohtaja, kun näitä puolipäiviä on kolme, eli puheenjohtajat vaihtuvat. Aivan ensimmäinen esityslistan kohtamme tänään iltapäivällä on Euroopan investointipankki vuosikertomus 2011. Valmistelijamme on herra Odi, tämä on Ekon valiokunnan mietintö. Sitten meillä on herra Kajan Kor, joka on täällä Euroopan investointipankin edustajana paikalla. Toivotan teidät tervetulleeksi ja ehdottaisin, että antaisimme ensin esittelijälle tilaisuuden äh, valaista meille tätä asiaa. Tämän jälkeen puheenvuoron saavat kollegat, jotka voivat myös esittää kysymyksiä. Ja herra äh, de Krajankuur aivan varmasti sitten erinomaisella tavallaan vastaa näihin esitettyihin kysymyksiin. Herra Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä Euroopan investointipankin edustajaa kertoa hänelle, kuinka parlamentaarikkoina meitä todella kiinnostaa sitä, kuinka paljon investointipankki kiinnostaa, seuraa tilannetta, koska se on hallitusten välinen laitos ja se voisi todella toimia ilman, että se ottaisi huomioon parlamentaarikot. Eli me olemme erittäin otettuja siitä, että te olette kiinnittäneet huomiota meidän työhömme. Hyvä puheenjohtaja, minä olen tässä lausunnon antajana ja sanon, että meidän valiokuntamme on tässä komissiolla on valiokunta, jolla joka sanoi, että se ei ole e- ei olisi joku toinen päivä, mikä tahansa päivä tai joka toinen vuosi, joka olisi tässä toimivaltainen valiokunta, vaan nyt se on näin. Minä haluan nopeasti käydä läpi nämä kohdat. Ensimmäinen kohta, me haluamme päättää siitä, että kannatamme maksetusta pääomasta 10 miljardilla eurolla ja joka ainakin niiden tietojen perusteella, joka meille on tullut, että me voisimme antaa 60 miljardia lisää lainaa. Se tarkoittaa siis sitä pääomia lisää. Minä olen erittäin iloinen tästä päätöksestä, miten tämä päätös liittyy tähän artiklan 6 kohtaan 5, jossa puhutaan pää, kokonaispääomasta kohta 2, jossa puhutaan taitoa tuetaan tai pikemminkin, anteeksi termi, jota käytin, että pankki säilyttäisi kolmois A-luottoluokituksensa ja pitäisi kiinni sitoumuksistaan. Se on erittäin tärkeää, että meillä on investointipankki, joka säilyttää kolmois luottoluokituksensa kolmois Ansa. Meillä on äh, <clears throat> myös erittäin tärkeät äh, rahoituskohdat vähän vaikeampi kohta budjetin valvonnassa on se, että pankki joutuisi pankkivalvonnan alaiseksi vakavaraisuuden suhteen. Me olemme pyytäneet, että Euroopan pankkiviranomainen voisi valvoa tätä Euroopan investointipankkia. Tämä tarkistus kävi läpi äänestyksen täysistunnossa, mutta siellä se se ei pystynyt ottamaan, se ei pystynyt vastustamaan trilogin painostusta ja meidän pitäisi ottaa yhteyttä Euroopan pankkiviranomais, anteeksi, Euroopan pankkiviranomaisen Eli meidän pitäisi todella tällä hetkellä saada toimiva pankkivalvinto vakavaraisuuden suhteen, jotta tämä kolmois A säilyisi ja Euroopan investointipankkia sen pitäisi olla useita valvontatoimenpiteitä, on tehty paljon sopimuksia. Luxemburgilaisen valvojan kanssa ja riippumattoman tarkastajan kanssa, mutta meillä pitäisi olla parlamentissa vakuudet, takeet siitä, että valvonta toimii, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat pöydän ympärillä EIPin johtokunnassa, heillä olisi tae siitä, että tämä vakavaraisuusvalvonta toimii Meillä on pankkiunioni, joka on tällä hetkellä poliittisen neuvottelun kohteena. Tämä pankkiunioni pitäisi taata, että kaikki ne rakenteet, jotka toimivat luottolaitoksissa ja vakavaraisuustoiminnassa, niin me kaikki ne pää, valtioiden päämiehet ja komissaarit Michel Barnier on sanonut, että mikään luottolaitos ei tule välttymään tältä valvonnalta, pankkivalvonnalta, vakavaraisuusvalvonnalta, koska tässä on kyse monikansallisesta ylikansallisesta toimielimestä. Tämä on julkinen investointipankki. Pitkäaikaisella toimilla meillä on muita pitkäaikaiseen toimintaan perustuvia investointipankkeja, jotka toimivat jäsenvaltioissa, joilla ei ole mitään kattavaa valvontaa. Jokaisen maan pitäisi antaa kyllä hyvä esimerkki. Viimeinen kohta, joka on erittäin tärkeä, jos ajattelemme parlamentin vaatimuksia. Meidän valiokuntamme, budjetin valvontavaliokunta, on hyväksynyt sen ajatuksen, että EUsta tulisi EIPn osakas eh, edeltäjä. Filippe eh, Stad oli tästä samaa mieltä. Eli me ottaa uudestaan esille tämän ajatuksen ja minä unohdin, että minä kirjoitin tähän lausuntoluonnoksi, että EIP ei ole ryhtynyt mihinkään toimiin valvonnan suhteen. Haluaisin sanoa, että tämä termi on vähän liian vahva, koska on todella tehty työtä tästä valvonnasta, mutta se on nyt joutunut säännöstönsä puitteissa toimimaan joidenkin pakotteiden edessä ja se on törmännyt rajoihin. Eli jos me haluamme valvontaa, me tarvitsemme myös poliittisia ehdotuksia, jotka joskus ovat sitovia ja pakottavia EIPlle ja myös jäsenvaltioille. Se, mitä minä kirjoitin, ei ole ihan täsmälleen tarkkaa. Minulla on aika paljon tarkistuksia vain tästä kohdasta, jossa haluan täsmentää uusia ajatuksia, joita olen tässä hyvin lyhyesti teille esittänyt. Ja kuuntelen mielelläni kollegojen kommentteja. Kiitos, herra Odi. Olisiko muita puheenvuoropyyntöjä? kollegat, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Herra Epenki. Kiitos puheenjohtaja siitä, että sain nyt suorastaan ensimmäisen puheenvuoron, vaikkei suurimmasta ryhmästä tulekaan. Mielellään haluaisin esittelijälle esittää kysymyksen. Ensinnäkin kyllä tuen hänen vaatimustaan siitä, että tarvitaan valvontaa myös keskus pankille. Tämä on hyvä asia. Se, että tulisiko Euroopan parlamentista sitten osakas, tässä on kyllä hiukan kysymysmerkkejä, koska Euroopan parlamentin luonnollisesti on valvottava investointipankki ja voiko samalla sitten olla osakkeen omistaja. Tämähän saattaisi kyllä aiheuttaa eturistiriitoja. Kysymys, jonka haluaisin esittelijälle esittää on seuraava. Kun katsotaan vastaanottokykyä, kaikki olemme samaa mieltä siitä, että Euroopan investointipankin tarjoamaa pääomaa on voimakkaasti ja selvästi lisättävä. Mutta onnistummeko myös löytämään kunnollisia hankkeita, jotka ovat rahoituksen arvoisia ja jotka sitten johtavat menestykseen. Eli kun katsotaan esimerkiksi rakennerahastoja, on toteutettu monia investointeja, jotka eivät sitten jälkikäteen tarkasteltuna aina olekaan olleet kovin järkeviä. Äh, vastaanottokyky on erittäin tärkeä asia, sitä ei saa aliarvioida. Meidän täytyy äh, lisätä investointeja, lisätä ikään kuin kulutusta. Jos näin vain sanotaan, jos tämä on vain johtotähtenä, niin eikö sitten ehkä unohdu itse pääasia, mm, olla vähän varomattomia ehkä näiden äh, mahdollisten hankkeiden suhteen. Ja ehkä käykin niin, että rahoja ei saadakaan käytettyä. Ja tätä on aika vaikea kansalaisille selittää, jotka ovat yhä tyytymättömämpiä Euroopan unionin joka tapauksessa. Eli kyllä tämä on varmaankin sellainen asia, jonka esittelijä voi ottaa huomioon niiden asioiden luettelossa, jotka voivat mennä pieleen. Ja usein ongelmia on aiemmin ollut, joten ottakaamme niistä oppia ja tarkastelkaamme hyvin, hyvin vakavasti näitä vastaanottokykymahdollisuuksia. Esimerkiksi ähm, puheenjohtajalta kyllä sain sellaisen käsityksen, että tämä asia on otettu vakavasti. Kiitos. Epink. Kiitokset herra Epping, sitten herra Geier. Danke, herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Epinkin huolenaihe on varmasti täysin oikeutettu. Kun me nyt katsomme jäsenvaltioita, ainakin pyhä puheissa aina ovat yhtä mieltä siitä, että kasvu ja työpaikat Euroopan unionissa todella ansaitsevat tukea, että niitä tulee tukea, niin sittenhän jäsenvaltioiden on onnistuttava yhdessä investointipankin kanssa löytämään ne hankkeet, hankkeet, jotka tällaista todellista eurooppalaista lisäarvoa tuovat. Ja kyllä nämä hankkeet sitten varmaan saavat rahatkin käytettyä. Eli ei tämä minua sinänsä huolestuta. Mutta onko kylliksi sitten sellaisia hankkeita, joita investointipankki voi rahoittaa, niin se kysymys on kyllä täysin oikeutettu. Ja tässä tietenkin mielelläni haluaisin kuulla investointipankin kannan asiaan. jäsenvaltiot ovat luvanneet, ainakin nyt luvanneet lisätä pääomaanne ja näin investointipankista teistä on tullut tärkeä väline tämän talouskriisin päihittämiseksi Euroopassa. Ja näin teidän merkityksenne on kasvamaan päin, mutta samalla myös vastuunne. Tätä taustaa vasten minun poliittinen ryhmäni haluaa tietää, otetaanko herra Eppinkin murhe huolenaihe huomioon. Onko investointihankkeita tarpeeksi ja voivatko nämä hankepondit, joita Euroopan parlamentti on tukenut voimakkaastikin, olla tässä mukana. Me toivoisimme, että EIP otettaisiin täysin mukaan komission strategiaan, kun tästä talouskriisistä pyritään pääsemään. Ja haluaisin kuulla, minkälaisena investointipankki näkee oman roolinsa näissä puitteissa. esittelijämme Edith Herzogin nimissä haluaisin esittää esittelijälle nyt kolme pyyntöä. Edith Herzog haluaisi, että Euroopan investointipankin rooli Itämeren ja Tonavan strategioissa otettaisiin ylipäätään esiin. Ja että Euroopan investointipankin rooli tämän pankkikoordinaatio aloitteen puitteissa saisi myös jalansia. Ja lisäksi Rova Herzog haluaisi rohkaista investointipankkia etsimään kumppaneita myös ja tukemaan kumppaneita myös Euroopan unionin ulkopuolella antamalla näille luottoa. Kiitos. Thank you, Kiitoksia kollega Kajer. Onko muita kollegoita, jotka haluavat puheenvuoron? Ei ole. No itselläni olisi pieni kysymys. Nyt ei puheenjohtajana, vaan oman poliittisen ryhmäni edustajana haluaisin esittää kysymyksen herra von Kajankurille. Sivulla 34 vuosikertomuksessanne ää, todetaan, että investointipankki suurelta osin rahoittaa hankkeita Euroopan unionin ulkopuolella lainojen kautta erityisesti jäsenhakijamaissa, Länsi-Balkanilla, Turkissa – Viime viikolla Strasburgissa me kävimme keskustelua autoteollisuutemme ongelmista, rakenneongelmista, ja jotkut kollegat olivat vähintäänkin huolestuneita siitä, että Euroopan investointipankki toimii Turkissa tällä alalla. Euroopan investointipankki on investoinut 200 miljoonaa euroa Turkissa Fordin autotehtaan modernisoimiseksi. Ja täällä, siellä sitten äh, näitä Ford Transit-merkkisiä ajoneuvoja on tarkoitus äh, äh, koota. Siellä on tätä kokoonpanoa siellä Turkissa. Ja nyt Ford on tehnyt päätöksen, teki päätöksen viime kuussa sulkea joitain tehtaita, paitsi Kenkissä, Belgiassa, myös Southamptonissa. Ja tässä luonnollisesti ihmiset, ähm, jotka joukko irtisanotaan, kysyvät, että mitä ihmeen politiikkaa Euroopan unioni ja Euroopan investointipankki ajavat. He antavat lainoja, jotka johtavat siihen, myöntävät lainoja, jotka johtavat siihen, että meidän tehtaamme suljetaan. Näissä eurooppalaisissa autotehtaissa ihmiset varmaan mielellään kuulisivat teidän vastauksenne tähän kysymykseen koska te olette merkittävä sijoittaja nyt muun muassa Turkissa. Ja tämä, tulee, tämä on kyllä hyvin vaikeaa, koska vaikeudet täällä Euroopan autotehtailla ovat merkittäviä. Onko muita kysymyksiä? Esittelen vielä lyhyesti Raudi. Merci, monsieur président. un point. Kiitos puheenjohtaja. Minä tiedän, että tämä on kohta, joka vähän kiusaa EIPtä. Minä pyydän, että se antaa, se rahoittaa ne takeet siitä, että mitä EU toteuttaa eu rajon ulkopuolella ja myös jos halutaan poliittisia ohjeita, jos se ottaa riskejä, jotka ovat erilaisia kaupallista pankkia, liikepankkia, niin silloin tämä tilanne on vähän hiu, kiusallinen EIPlle viittaan tähän viimeiseen kappaleeseen tai viimeiseen asiaan. Me pyydämme, että EIP voisi taata sen, että se noudattaa todella kilpailusääntöjä, koska joskus meillä on tarkkailijoita, en tiedä, oletteko te todenneet sen, että EIP ei haittaa <clears throat> luottolaitosten toimivuutta markkinoilla. Ja eli että, tarjo, että myös on kyse oikeaoppisista palveluista, jotka toteutuvat oikealla tavalla, ettei synny mitään ongelmia muihin luottolaitoksiin. No, Diivil. Muita puheenvuoropyyntöjä ei kollegoilta ole, joten ehdottaisin, että annamme nyt Terade Raajan kuulille tilaisuuden vastata esitettyihin kysymyksiin. Hänen jälkeensä vielä herra Hodi saa reagoida näihin hänelle suoraan esitettyihin kysymyksiin. Herra de Krajan Kuuro, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia paljon Ensinnäkin salinette minun sanoa esittelijän suuntaan, että parlamentin ei kannata kiittää pankkia, vaan päinvastoin. Me katsomme, että olemme Euroopan unionin pankki. Ja sikäli katsomme, että olemme poliittisesti vastuuta tilivelvollisia Euroopan parlamentin, että meidän on tärkeää tulla tänne kuulemaan, mitä parlamentin on sanottavanaan. Ei tämä ole mikään palvelus, jonka me teemme teille, vaan päinvastoin. Tästä ei kannata olla minkäänlaista epäilystä. Sitten sisältöpuolesta ensinnäkin pääoman lisääminen. Tämä on asia, joka on tehnyt EIPstä neuvoston heinäkuisen päätöksen jälkeen merkittävän toimijan. Ja kannattaa ymmärtää, mitä tämä kaikki pitää sisällään, mitä, tämä, mitä tästä seuraa. Ilman, että käy liikaa lävitse yhdyskohtia, jotka liittyvät lainan antoon, volyymiin ja lainojen laatuun. Kysehän on ensi viikolla Luxemburgissa tehtävästä päätöksestä ja tämän jälkeen me julkaisemme konsernimme toimintasuunnitelman, joka pitää sisällään tämän pääoman lisäämisen, joka tullaan nähdä, näkemään vuoden lopulla. Mutta esittelijä esitti kysymyksen ja liittyy tähän kahden ja puolen suhdelukuun joka on säännössä ja suhdelukujen käytännössä on kuitenkin kuusi. Saattaa olla, että nyt en käy lävitse yksityiskohtia, koska jotkut saattaisivat tippua kärryiltä, mutta tämä kahden puolen ratio, tämä suhde, liittyy allekirjoitettuihin lainoihin. Allekirjoitettujen lainojen määrä on 232 miljardia euroa, vain 5 prosenttia tästä on maksettu sisään. Kuuden suhdeluku perustuu omiin varoihin, eli on käteisvarat ja varaukset yhdessä. Ne ovat teknisiä seikkoja. Tietystikin voin selittää teitä, teille näitä yksityiskohtaisemminkin, miten tämä toimii käytännössä, mutta ei tässä mitään ristiriitaa ole. Kyse on pikemminkin oikean suhteen laskemisesta. Herra Odi itse totesi, että tekstiluonnoksessa on muutamia seikkoja, joiden osalta – meidän täytyy hieman vielä selventää asioita hänen kanssaan, koska saattaa, että jossakin on tapahtunut jotakin väärinkäsityksiä. Esimerkiksi Euroopan unionin budjettitakuu on yksi tällainen seikka. Tärkeä budjettitakuun kohdalla, silloin kun on kyse ulkoisesta mandaatista, on se, että tarkoituksena on kattaa poliittinen riski, maakohtainen riski ikään kuin. Kun me pyydämme, Euroopan unionin lainaa rahaa unionin ulkopuolisille maille, joita varten meiltä ei ole välttämättä suunniteltu. Me ei ole mikään maailmanpankki, emmekä toimi maailmanlaajuisesti, niin me pystymme kyllä tekemään työmme. Me arvioimme hankkeita ja otamme tämän kaupallisen riskin ja projektiriskin pankkina omaksemme, mutta me emme pysty, emme millään tavalla kykene itse päättämään, pitäisikö me meidän rajoittaa rahaa jollekin maalle vai ei. Tämä ei ole osana meidän mandaattiamme. Meidän me on siksi täysin luonnollista, että mandaatin antaja tai parlamentti ja neuvosto tekee maakohtaisia päätöksiä niiden maiden osalta, joille voimme lainata. Voin vakuuttaa teille esittelijä, että tämä ei millään tavalla vääristä markkinoita, koska tilanne on oikeastaan täysin päinvastainen. Monet kaupalliset pankit odottelevat ja katsovat, että hyväksyykö EIP jonkin projektin yhteisrahoituksen ja kaupalliset pankit eivät lainaa rahaa, mikäli me emme ole valmiita tukemaan hanketta. Tämä on täysin avointa toimintaa ja jälleen kerran olemme valmiita altis, alistumaan tätä koskevalle valvonnalle, mutta tämä on se periaate ohjenuorta, jota me noudatamme. Valvonnasta sitten. Tämä on lähellä teidän esittelijänne ja teidän valiokuntanne sydäntä tietystikin. EIP on aina ollut täysin avoin toimissaan. Viime vuosina olemme jatkuvasti todenneet täysistunnossa ja valiokunnassakin puheenjohtajan suulla tai pääjohtajan suulla, että eipä ole aina valmis altistumaan tai kallistumaan lisää valvonnalle. Tosiasia on, että perussopimuksessa ei tällaista tämä tyyppistä valvontaa ole määrätty. Puolueeton riippumaton tilintarkastuskomitea ja osakkeenomistajat omavata valvontatehtäviä, mutta olemme valmiita kyllä menemään pidemmällekin. Voisin jopa todeta, että meistä olisi hienoa, mikäli mahdollista olisi, että lisävalvontaa tulisi, koska tämä auttaisi meitä. Ei tällaista pitäisi pitää minään kiel- kielteisenä asiana, meidän kannaltamme pikemminkin myönteisenä asiana. Te ja jäsenvaltiot keskustelevat tällä hetkellä pankkiongelmista ja tiedämme, että jo nyt on vaikea saada aikaan sopimusta asiasta. Ja en tiedä, Pitäisikö kenties odottaa siksi, kunnes pankkiunelma koskevat neuvottelut on saatu päätökseen? Ja katsoa sitten vasta, voitaisiinko tämä asia tuoda esityslistalle, koska tilanne on muutenkin vaikea neuvottelujen saralla. Mitä viranomaisiin tulee, voin vahvistaa sen, mitä esittelijä totesi. Me oltimme heihin yhteyttä sen jälkeen, kun parlamentti oli tehnyt suosituksensa, ja me loimme erittäin hyvän suhteen pankkiviranomaisen. Pankkiviranomaisen puolella ei ole kykyä suorittaa tällaista valvontaa, vaan tarvitaan sopimuksia kansallisten valvonteliten kanssa. Luxemburgin toimielimen kanssa on otettu jo yhteyttä. Se vastaa. Ja me sopimme epä, epävirallisesti valvonnasta Luxemburgin pankkivalvojan kanssa, mutta täysimittainen valvonta edellyttää perussopimusmuutosta Kenties komission pitäisi pohtia sitä, aikooko komissio tehdä tästä ehdotuksen ja milloin se aikoo, jos aikoo. Yleisemmin osakkeen omistajista toteaisin, että tiukasti katsottuna olemme hallitusten välinen eli niin kuin herra Odi totesi. Mutta salin että painotan erästä seikkaa jälleen kerran. Kyse on tärkeästä ajankohdasta pankin kannalta. ei ole samanlainen kuin muuto pankit. Me olemme Euroopan unionin ainoa unionin tasoinen pankki. Ei tämä tarkoita sitä, että mitä tulee ulkoiseen mandaattiin, monivuotisiin rahoituskehyksiin ja talousarviokysymyksiin, että näiden osalta me pyytäisimme monopolia Euroopan unionin talousarvion varojen käytön suhteen, mutta meitä sitovat perussopimuksen säännöt ja asetukset ja määräykset. Olemme sidoksissa muihin toimielimiin. Jotkut pitävät erittäin tärkeänä tasavertaisia kilpailuolosuhteita myös komission puolella. Tämä tarkoittaa sitä, että kampaiset pankit, kansainväliset toimijat ja rahoituslaitokset ovat kaikki samalla toimikentällä, mutta on kuitenkin hieman erilainen eläin, hieman outo lintu tässäkin joukossa. Siksi me olemme täällä tänään. Meillä on oma, oma erityislaatuinen roolimme. Herra Epinkille ja Kairille voisin vastata tuen vastaanottokyvystä toteamalla, että tämä on erittäin tärkeä ja kaikkea muuta kuin helppo kysymys nykyolosuhteissa kriisin valitessa On vaikea löytää hyviä hankkeita rahoitettavaksi, ei pelkästään hyviä arvokkaita hankkeita, vaan sellaisia, jotka vastaavat tarvetta edistää kasvua ja työllisyyttä. Tilanne on todellakin haastava. Tämä voidaan suoraan ottaa kädeltä todeta. Mutta toisaalta katson, että meidän pitäisi varoa olla varoa vertailuja tai ainakin hyvin ver, varovasti vain vertailla meidän toimintaamme rakennerahastoihin, koska pankki tarvitsee sitä, että rahat maksetaan takaisin, kun annetaan tukia, se on yksi asia, mutta kun annetaan lainaa, silloin otetaan rahat takaisin. Me olemme erittäin varovaisia toimissamme. Olemme käyttää rahaa sellaisiin sijoituksiin, jotka mahdollistavat sen, että rahat maksetaan takaisin, koska muuten me tästä lähinnä kärsisimme, mikäli rahoja ei makseta takaisin. Tämä on yksi syystä, miksi me uskomme, että rahoitusvälineet, tukien ja lainojen yhdistelmät ovat erittäin hyödyllisiä, koska nämä antavat lisäpönkitystä annetun tuen lisäksi. Ja samalla varmistetaan, että rahoitetut hankkeet ovat arvokkaita, järkeviä. Haluaisin painottaa kaiken tämän lisäksi, että pidämme äärimmäisen tärkeänä sitä, että Euroopan investointipankki ilmoittaa rahoittavansa jotakin hankkeita. Tämä tuo lisää rahoitusta samalle hankkeelle. Likviditeetti on valtavasti. Esimerkiksi eläkerahastoissa, vakuutuslaitoksilla, pankeilla ja muilla on kyllä rahaa, mutta kaikki epäröivät, eivät uskalla sijoittaa. Mutta mikäli Euroopan investointipankki ilmoittaa rahoittavansa jotakin hanketta, silloin muut tulevat mukaan. Näin on nähty jokapäiväisessä elämässä ja tämä on äärimmäisen tärkeää meidänkin työmme kannalta. Näistä syistä me toimimme. Tekninen apu, jota me annamme, on yhä enemmän uuden tyyppistä toimintaa, jota me harjoitamme. Tämän avulla pystymme auttamaan maita luomaan hankkeita. Maiden on vaikea tällä hetkellä valmistautua tai valmistella hankkeita, joissa on mitään järkiperää me investoimme hyvin paljon inhimillisiä resursseja auttaaksemme maita muokkaamaan ja suunnittelemaan näitä hankkeita. Tilanne on erittäin haastava, mutta me valmiita jatkamaan tällä tiellä. Rova Herzog esitti kysymyksen, joka koski Baltianmeren, Itämeren, Itämeren ja Tonavan alueen strategioita. Olemme valmiita raportoimaan tästä. Viin kakkosaloite Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Euroopan investointipankki ja muut toimijat pyrkivät auttamaan Donavan alueella. Ja olemme todellakin halukkaita tukemaan täysin tätä Rova Herzogin esittämää pyyntöä. Lopuksi puheenjohtaja esitettiin kysymys, joka liittyi Ford tehtaisiin tehtyjä investointeja Turkissa. Tiedot pitivät aivan paikkansa. Näitä tietoja on nähty lehdistössä ja teidänkin piirissä asiasta on puhuttu. Totesin vain yksinkertaisesti, että pankki on erittäin pahoillaan siitä, mitä on tapahtunut näissä kahdessa tapauksessa, jotka mainittiin, tai kaikissa tämä tyyppisissä tapauksissa, joissa Euroopan unionissa toiminta on lakkautettu. Ei tämä tietystikään ketään auta, ei tämä kenellekään ole eduksi. Ja tämä on erittäin suuri ongelma teillekin, mikä tällaista tapahtuu. Toteaisin lisäksi, että Euroopan unionin ulkopuoliset toimit, jotka ovat korkeintaan 10 prosenttia meidän kokonaistoiminnastamme, toteutetaan teidän ja neuvoston antaman mandaatin valossa. Mikäli me tuemme investointia Euroopan ulkopuolella, tämä johtuu siitä, että te olette tätä peräänkuuluttaneet ja tässä on järkeä. Te olette tehneet erittäin hyvän pyynnön, koska joskus on myöskin tärkeää varmistaa, että Euroopan ei tule valtavia määriä maahanmuuttajia, joilla ei ole kotimaissaan työtä. Ja he tulevat etsimään työpaikkoja täällä, täältä. Siksi investoiminen muualle vaikuttaa tilanteeseen, työpaikkojen luomiseen muihin maihin. Tämä estää maahanmuuttoa. Sitten nämä Fordin tehtaat, jotka suljettiin Southampton, Southamptonissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Henkissä, Belgiassa, toteaisin, että Näiden tehtaiden sulkeminen ei millään tavalla johdu Turkkiin tehdyistä investoinneista. Me tutkimme asiaa ja Ford on vahvistanut tämän tiedon. Ajoitus on yksi todistus tästä, koska me päätimme rahoittaa Turkin tehdasta yli kuusi kuukautta ennen kuin päätettiin sulkea nämä kaksi muuta tehdasta. Kolmas vielä tärkeämpi seikka on se, että Turkkiin tehty sijoitus ei millään tavalla lisää Turkin puolella kapasiteettia, eikä se luo sinne uusia työpaikkoja, joten emme siirrä työpaikkoja emmekä kapasiteettia ulkomaille. Kyse on vain tehtaan uuden aikaistamisesta, jotta se vastaisi paremmin EU-normeja. Me uskomme, että tämä toimen, toimenpide oli täysin meidän mandaattimme vastainen. Ymmärrämme kyllä tästä aiheutuneet hankaluudet, mikäli täällä suljetaan tehtaita lakkautetaan toimintaa ja samalla investoidaan jonnekin muualle, niin tämä näyttää kurjalta. Mutta uskoakseni nyt joka tapauksessa vastasin suurimpaan osaan teidän kysymyksiänne. Well, uh, Kiitokset. Ja nyt uh, esittelijä Audilla oli vielä koko joukko kysymyksiä. Voitte päättää keskustelua, olkaa hyvä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 Donc là, pas de problème. Évidemment, toutes ces observations sont, sont, sont bonnes. Il y a juste la coordination des banques européennes. Je n'ai pas très bien compris ce qu'elles souhaitent, mais enfin, les amendements, évidemment, seront, seront les bienvenus. Tarkistukset ovat tervetulleita. Eli minä ä, ähm, tulen myös esittämään ä, äh, tarkistuksia. Kiitos tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Dank u wel, dan denk ik. Kiitokset. Tämä esityslistan kohta lienee nyt käsitelty. Tämähän on lausunto Ekon valiokunnalle, talous- ja rahasian valiokunnalle. Se 22. tammikuuta äänestää. Ja näin ollen meidän täytyy kokouksessamme 10. tammikuuta päättää omasta lausunnostamme. Näin ollen määräaika tarkistusten jättämiselle on maanantai 3. joulukuuta kello 12, eli ensi maanantaina. Näin herra Odilla on sitten vielä tarpeeksi aikaa hoitaa asia ja tosiaan joululomalla sitten huolehtia siitä, että saamme hyvän lausunnon. Kiitokset herra de Kur. Kiitos siitä, että vierailitte. On aina mukavaa keskustella kanssanne. Ja me toivomme, että hyvät yhteydet säilyvät. Siirrytään seuraavaan kohtaan, hyvät naiset ja herrat, esityslistan kohta 11, erityiskertomus numero 6 2012, Euroopan unionin tuki Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle. Erityiskertomus, jonka taustalla on erityinen tarina, on nimittäin niin, että Esittelijämme eh, herra Karfin sai 107 muutosesitystä. Ja tässä on siis näin ollen myös tällainen poliittinen tausta ja ensimmäisellä kierroksella eh, arvioidessaan näitä tarkistuksia varmaankin esittelijä sitten kertoo kannastaan, miten etenemme. Tarkoitus on 6 päivä joulukuuta eli niin ensi viikon torstaina toimittaa äänestys ja ymmärsin, että tässä on nyt tarkoitus käsitellä myös hiukan sitä, että miten näin suuri määrä tarkistuksia saadaan käsiteltyä niin, että saadaan hyvä lopputulos. Kalfin saa puheenvuoroja. Jos kollegat haluavat osallistua keskusteluun, niin pyytäkää puheenvuoroa. Uh, uh, uh, uh we... Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti, koska me jo kerran olemme käyneet keskustelua aiheesta ja koska äänestys toimitetaan sitten ensi viikolla. Pyysin esityslistalle tätä asiaa ehdottaakseni kollegoille seuraava lähestymistapa, joka uskoakseni helpottaa elämäämme ja ennen kaikkea huolehtii tämän valiokunnan toimivallasta. Koko joukko tarkistuksia, joita on ehdotettu, eh, liittyvät eh, siihen, että tämä Kyprosasia on poliittisesti niin arkaan luontoinen ja että Kypros on jakaantunut. Jos poistetaan kaikki ne tarkistukset, jotka liittyvät kieleen, tiettyihin tulkintoihin, viittauksiin historiaan, välillä aika kaukaiseenkin historiaan, niin sitten meille jää tuollaiset muutama tarkistusta itse asiassa. Ja yksi tärkeä kysymys on nyt sitten se, että miten jatkamme tulevaisuudessa tämän Kyproksen turkilaisen yhteisön tuen suhteen. Tilintarkastustuomioistuin on antanut oman lausuntonsa ja tietenkin joillain kollegoilla on erittäin ääri reunankin mielipiteitä tästä aiheesta, mutta mielestäni hyvin tärkeää on ottaa huomioon se, mitä ongelmia tähän mennessä on ollut. usean otteeseen on mainittu aika suuriakin hankkeita, jotka valitettavasti ovat epäonnistuneet. Tästä esimerkiksi on monta tarkistusta. Siis kuinka tällainen hyödyllinen hanke on epäonnistunut. En ole varma, mutta kun ajatellaan näiden hankkeiden merkitystä, niin kyllä aivan varmasti meidän täytyisi korostaa jatkossakin kiinnostusta tämän tyyppisiin investointeihin. Tämän lisäksi kun komissio on järjestänyt Kyproksen turkilaisen vähemmistön tukea, se on kohdannut tiettyjä ongelmia, jotka, joita ei voi verrata mihinkään muuhun maailmankolkkaan, missä Euroopan unioni työskentelee. Eli tämä siis tarkoittaa sitä, että komissio joutuu työskentelemään aika vaikeissa olosuhteissa. Minun mielestäni he tekevät erittäin hyvää työtä asetuksen puitteissa. Asetuksen, joka vuonna 2004 hyväksyttiin, ja on hyvin tärkeää panna merkille, mitä tähän asti on tapahtunut ja tietenkin järjestää tulevaisuuden työ mahdollisimman järkevällä tavalla uuden asetuksen kautta sitten uudelle ohjelmakaudelle. Kaksi asiaa, joita minä ehdottaisin kollega, kollegoille, ovat nyt seuraavat, että saataisiin hiukan virtaviivaistettua tätä työtä, niin meidän tulisi eh, keskittyä siihen, että kyse on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta siitä, miten Euroopan määrärahoja on käytetty. Ei meidän ole tarkoitus tässä mietinnössä ratkaista Kypros-kysymystä, ei eh, näin pitkälle meidän ei ole tarkoitus mennä, eikä meidän ole tarkoitus myöskään tehdä minkään näköisiä arvioita näistä hyvin arkaluontoisista kysymyksistä. No ei tätä nyt täysin voi välttää, mutta tarkoitus ei todellakaan tässä mietinnössä nyt ole Kypros-kysymystä ratkaista. Tämä oli ensimmäinen kohtani ja toinen kohtani on nyt se, että ehdottaisin, että pidetään kiinni sovitusta kielenkäytöstä Euroopan neuvo- Euroopan ähm, parlamentilla ja samoin myös neuvostolla on koko joukko hyväksyttyjä tekstejä ja niissä äh, on valittu tietty kielenkäyttö. Ja on tärkeää, että tätä kielenkäyttöä ei nyt lähdetä muuttamaan, kun kerran Kypros-kysymys on niin hankala. Jos nyt pidetään kieli kiinni sovitusta kielenkäytöstä ja jatketaan tämän valiokunnan osalta työtä keskittymällä meidän toimivaltaamme, eli siis todella tämä, nämä, tämä hankkeiden rahoitus, niin uskon, että löydämme kyllä sitten kompromisseja. Olen tehnyt hyvää yhteistyötä jo tähän asti varjoesittelijöiden kanssa ja myös tässä nyt lähipäivinä jos voimme sopia tästä lähestymistavasta, niin varmaan saamme aikaan hyviä kompromisseja ja mahdollisimman selkeän enemmistön myöskin sitten valiokunnassa. Kiitos. Kiitos. Ihan konkreettinen ehdotus yhtäältä keskittyä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen ja toisaalta sitten tämä kielenkäyttö, valitut käsitteet, pitää kiinni siitä linjasta, joka Euroopan unionilla on Kypros-kysymyksen suhteen ollut tähänkin asti. Joten on ehkä joitain tarkistuksia, joita ei tässä tule käsitellä, vaan keskitytään itse substanssiin, eli siihen työhön, mitä tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, koska sitähän tässä on kyse. Onko huomioita? Herra Eppink, olettepas te tänään aktiivinen. No kiitos puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että olen esittelijän kanssa täysin samaa mieltä – poliittisen ryhmäni kanssa oli viime vuonna Kyproksella valtuuskuntamatkalla ja Kypros-kysymys itse sinänsä on jo niin monimutkainen ja sillä on niin pitkä historia ja siellä on niin paljon erilaisia kansanryhmiä ja kansallisuuksia siellä Kyproksella, että jos lähtee sitä tarkastelemaan, niin sitten ampuu kyllä tämän aiheen ohitse. Eli nyt meidän täytyisi keskittyä todella tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksiin, siihen onko rahat käytetty kunnolla vai ei. Mikään ei ole sen vaarallisempaa kuin lähteä johonkin sivupoluille vaeltelemaan, vaeltelemaan vääristä syistä. Vierailulla Kyproksella huomasin, kuinka arkaluontoisia nämä kysymykset siellä ovat eh, niin Kyproks, Ky, kyproslaisten puolella kuin turkilaistenkin puolella. Pelkästään rajan ylittämisenkin täytyy tapahtua tietyllä tavalla, ettei loukkaa ketään. Meillä on tässä itse asiassa vain yksi tehtävä. Me huolehdimme siitä, että Euroopan veronmaksajien rahat on käytetty hyvin. Se on tässä asian ydin. Kaikki muu kuuluu sitten historioitsijoille ja politiikan tutkijoille ja muille ihmisille, jotka huolehtivat sen tyyppisistä asioista. Kiitos. Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Kyllä. Herra Sonic, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Aion nyt puhua Puolaa. Kiitoksia. Yleisesti ottaen koko Kyproksen kysymys on asia, josta olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa ja muiden puhujien kanssa. Me täytyy tarkastella lähinnä sitä, miten rahat on käytetty hyväksi. On suorastaan noloa ja häpeällistä katsoa maan saaren tilannetta, kuinka Kyproksen turkkilaiset ja kreikkalaiset eivät pysty ratkaisemaan kiistojaan. Euroopan unionin henki ei todellakaan valitse tuolla saarella, ja tämä on suuri synti ja häpeä suorastaan, kuten sanoin. Uskoakseni kyse on poliittisesta kiistasta lähinnä. Ja tämä on merkittävä este. Mutta mitä tulee avun antoon saaren asukkaille? Meidän täytyy tarkastella näin sellaisia hankkeita, jotka tukevat taloutta ja infrastruktuureja ja edesauttavat saaren kahden puoliskon lähentymistä kohti toisiaan – ja kenties voimme pyrkiä hieman myöskin painostamaan kysely siitä, etteikö tämä olisi äärimmäisen herkkä kysymys. Tästä kaikesta huolimatta meidän täytyy tarkastella tämän saaren tilannetta ja pyrkiä katsomaan, mitä voisimme tehdä taloudellisen yhdistämisen kautta, jotta saari yhdistyisi myöskin poliittisesti. Kiitoksia. Halusiko esittelijä vielä lisätä jotain? Ei. Lähestymistavasta ollaan nyt yhtä mieltä. Eli toivotan teille menestystä työssänne tässä nyt sitten lähipäivinä. Kuudes päivä torstaina, kuudes joulukuuta on sitten äänestys. Halusiko komissio käyttää puheenvuoron vielä? No niin. Suottehan anteeksi, en halunnut olla epäkohtelias. Olin tässä nyt hiukan liian kiireinen. Luonnollisesti saatte puheenvuoron. Se, eh, misschien ook wie bent. Ehkäpä voitte kertoa myös kuka olette, koska me emme ole saaneet nimeänne. Michele Di Bucci, I am eh, the head of... Michele Di Bucci, olen eh, Kyproksen turkkilaisesta yhteisöstä vastaavan osaston edustajana laintuispääosastolta. Puhun äärimmäisen lyhyesti, koska esittelijä antoi erittäin hyvän kuvan valitsevasta tilanteesta. Voin vain lisätä muutaman seikan siihen, mitä esittelijä sanoi. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen kohteena, tarkastan kohteena olevista ansioista toteaisin, että tuomioistuin teki kaksi ja erittäin tarkkaa arvioita siitä, miten saarella on käytetty veromaksujen rahoja. Tilintarkastustuomioistuin aivan oikein määritteli, että tuen kestävyys kestävä pohja on yksi tärkeä tekijä. Lisäksi tuomioistuin katsoi taustalla olevia syitä, esimerkiksi hallinnollisen kapasiteetin puutetta, sitä, että oikeudellinen teksti, lakiteksti puuttui tuen pohjaksi, taikka tuli liian myöhäisessä vaiheessa. Lisäksi tarkasteltiin sitä, miten nämä puutteet vaikuttivat tuen perille menemiseen. Tuomioistuin antoi komissiolle joitakin suosituksia. Se pyysi, että komissio laatisi monivuotiset näkymät arvion tulevasta tuesta. Tintarustuomioistuin antoi suosituksen hyvän budjettikäytännön valossa ja veromaksien varien kunnolla – perille saattamisen kautta. Kyse ei ole niinkään poliittisesta suosituksesta, vaan siitä, että rahojen täytyy mennä asianmukaisesti perille. Komissio vastasi tähän suositukseen, että komissio oli samaa mieltä asiasta ja suostui suositukseen ja katsoi todellakin, että tällainen monivuotinen perspektiivi on todellakin tarpeellinen. Komissiokin totesi, että nykytilanne on kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Tietystikin totesimme tietävämme, kuinka herkästä tilanteesta on kyse, ja Totesimme, että meidän täytyy nähdä metsäpuilta laajempi poliittinen tilanne täytyy ymmärtää. Komissio teki ehdotuksia sen osalta, kuinka saataisiin tällainen monivuotinen rahoitukseen liittyvä perspektiivi tai suunnitelma mukaan sellaisella tavalla, että voidaan taata, että oikean tyyppinen myönteinen poliittinen viesti välittyy saaren suuntaan. Artiklassa 11 tässä monivuotisessa rahoituskehyksessä todetaan, että parhaassa mahdollisessa tapauksessa, jonka puolesta me kaikki liputamme ja jota me toivomme, eli sitä, että saari yhdistyisi, siinä tapauksessa monivuotiset rahoitusnäkymät tulee mukauttamaan vastaamaan uutta tilannetta. Keskustelua on jo käyty erästä suuresta infrastruktuurihankkeesta, joka epäonnistui, eli tämä suolanpoistolaitos, vedenpuhdistuslaitos. Me olemme todenneet, niin kuin kaikki muutkin ovat todenneet, että hanke meni mönkään. Syy tämän taustalla olivat meidän nähdäksemme vaikeudet, jotka olivat olemassa jo etukäteen, ja myöskin tämä urakoitsija, joka ei halunnut enää jatkaa virhanketta enää eteenpäin kun on kyse tästä infrastruktuurihankkeesta, Tämä on tietystikin suuri takaisku, mutta meillä on myöskin erittäin myönteisiä esimerkkejä siitä, miten hankkeet ovat onnistuneet. Dank Ik, ik ga voor de zekerheid mijn vraag. Kiitos. Varmuuden vuoksi kysyn, että onko täällä tilintarkastustuomioistuimen edustaja salissa eh, ja haluaako hän mahdollisesti puhua? Ei. No siinä tapauksessa esittelijä saa nyt sitten vielä ihan viimeiset sanat. Olkaa hyvä. Kiitos. Niin eh, tilintarkastustuomioistuinhan oli viimeksi paikalla kun esittelivät erityiskertomuksena. No, tämä on yksi niistä arkaluontoisista kysymyksistä. Tilintarkastustuomioistuinhan ehdotti, että Kyproksen suhteen kehiteltäisiin erilaisia skenaarioita, mahdollisia malleja, mutta minun mielestäni tämä ei ole talousarvion valvontavaliokunnan rooli, siis luonnostella mahdollisia skenaarioita Kyproksen yhdentymiseksi. Meillä on hyvin selvät säännöt, jotka toteavat, että tämä asia tai nämä rahat käytetään, jotta voitaisiin tätä yhdentymisprosessia tukea, jotta se voisi tapahtua mahdollisimman pian. Mutta ei meillä ole minkäännäköistä toimivaltaa määrätä sitä, kuinka nopeasti tämä yhdentyminen toteutuu vai ei. Ja nyt siis kyse on tämän, tästä rahoituksesta ja jos komissio haluaa tehdä muutoksia, niin varmaankin sen täytyisi ottaa neuvoston yhteyttä eikä Euroopan parlamenttiin, koska jälleen totean, että tähän mennessä ei ole kyse ollut rahoituksen puutteesta, joka olisi jotenkin estänyt komission työtä Kyproksen turkilaisen yhteisön puitteissa. Jos haluatte asian puuttua, niin teidän pitää ehkä ottaa yhteyttä sitten neuvostoon. Nyt meillä on oikeusperusta. Meillä ei koskaan ole ollut ongelmia rahoituksen toteuttamiseksi tämän oikeusperustan pohjalta. Ja minun mielestäni me emme voi täällä alkaa luonnostella erilaisia skenaarioita maan yhdentymisen suhteen. Kiitos. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten tämäkin esityslistan kohta on saatu käsiteltyä. Oliko muita asioita? Ei. Näin tämä kokous päättyy. Seuraava kokous pidetään torstaina 6. joulukuuta kello 9. Kiitos.